Dear colleagues, um, if you would like to take your seat. Arvon kollegat, voisitteko istuutua, jotta voisimme aloitella. Yhteispuheenjohtaja saapuu tuota pikaa, mutta varmaankin voimme aloitella. Aika on nimittäin kortilla. Jotkut vieraistammekin joutuvat lähtemään oman aikataulunsa mukaisesti. Kollega Garcia Perez, yhteispuheenjohtaja, tulee saapumaan tänne ihan tuota pikaa. Tämä on nimittäin meidän Libe ja FEM-valiokunnan yhteinen kuulemistilaisuus. No niin, voimme nyt aloitella muutamalla alustavalla kommentilla. Tämä on erittäin tärkeä aihe, jota käsittelemme eli Libelle ja FEM-valiokunnalle tärkeä asia, naisiin kohdistuva väkivalta ja EUn liittyminen Euroopan neuvoston yleissopimukseen. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi ja estämiseksi. Tervetuloa tähän kokoukseen. Kuten jo totesin, niin kollega Garcia Perez saapuu tänne kohta ja tulee kanssani vetämään tämän kuulemistilaisuuden. Olen erittäin tyytyväinen tähän yhteistyöhön. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, että olemme tehneet tällaista yhteistyötä. Aikaisemminkin näin olemme menestyksekkäästi tehneet yhteistyötä. Prosessi on ollut mainio, sillä näin voimme varmistaa, että lainsäädäntöehdotukset jotka kaipaavat parlamentille selkeää viestiä, niin meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä. Ja siihen myöskin tämänpäiväinen aihe liittyy. On hienoa, että tänäänkin tämä yhteistyö täällä näkyy. Tärkeänä aiheena on EUn liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja uudemman kerran keskitymme tähän aiheeseen ja hienoa, että Iratsi pääsi paikalle. No jatkan vielä tätä alustusta ja sitten puheenvuoro siirtyykin kollega Garcia Peresille. EU on tietenkin tehtävä vielä paljon enemmän tällä aihealueella ja LIBE-valiokunta toden totta haluaa osallistua tähän prosessiin. On tehtävä kaikki mahdollinen juuri perusoikeuksien vaalimiseksi ja niihin kuuluvat myöskin naisten ja tyttöjen oikeudet. Ja me teemme yhteistyötä valikuteen kesken ja olemme laatimassa väliaikaiskertomusta ja nyt keskustelemme asiantuntijoiden ja toimielinten edustajien kanssa, jotta me tiedämme, mikä on tämänhetkinen tilanne aiheeseen liittyen. Ja nyt haluaisinkin antaa puheenvuoron kollegalleni Garcia Peresille, jotta hän voi naisasianvaliokunnan puolesta alustaa tätä keskustelua. Kiitokset puheenjohtaja Moraissa, arvoisat Fem- äh, ja Libe-valiokunnan jäsenet. Onpa mukavaa olla täällä paikalla, kun nyt puhumme äh, ensimmäistä kertaa tästä arkaluontoista kysymyksestä, eli EUn liittyminen Istanbulin yleissopimukseen. Tämähän on todellinen sydämen asia FEM-valiokunnalle ja olemme pyytäneet jo pitkään EUn liittymistä Istanbulin yleissopimukseen ja yhteistyövaliokuntiemme välillä on aina ollut aivan erinomaista juuri tässä aiheessa Parvanoman mietintö, lainsäädännön aloite mietintö, jossa pyydämme toimia tällä alalla ja voin vakuuttaa teille kaikille, että esittelijämme tulevat tekemään erinomaista yhteistyötä. En nyt halua viedä liikaa aikaa, joten annankin heti puheenvuoron ensimmäiselle puhujallemme, Rova Dubravka Simonovic joka on YK on erityisesittelijä naisiin kohdistuvan väkivallan alalla. Hänet on nimitetty YK on erityisesittelijäksi. Hän käsittelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sen syitä ja seurauksia. Ja kesäkuussa 2015 ihmisoikeusneuvosto nimitti teidät. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää Libe- ja FEM-valiokuntia kutsusta tulla osallistumaan tähän kuulemiseen liittyen Istanbulin yleissopimukseen. Kun nyt olen ensimmäinen erityisedustaja naisin kohdistuvassa väkivallassa YK puolelta ja kun itse tulen EU-maasta Kroatiasta, on minulle kunnia olla täällä, kun 16 vuotta päivä ole, on nyt toimittu naisen kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja niin, että EU liittyisi Istanbulin yleissopimukseen. Se liittyy minun työkenttääni. Tämä tehtävä perustettiin 1994 niin, että siinä huomioitaisiin myös naisen kohdistuvan väkivalta ihmisoikeuskysymyksissä YKssa. Ajatellen kulunutta aikaa, niin aika pitkä tie on kuljettu. Naisen kohdistuva väkivalta on hyväksytty ihmisoikeusloukkauksena, syrjinnän muotona, joka kohdistuu naisiin, ja se on täysin huomioitu YK on ihmisoikeuskysymysten käsittelyssä hiljattain myös kestävän kehityksen agendalla omana tavoitteena ja edellytyksenä kestävän kehityksen kysymyksissä. Näin voidaan laatia maakohtaisia suosituksia, raportteja, tarvittavia toimia varten huomioida naisiin kohdistuva väkivalta ja sen seuraukset alueellisella, paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se toimii niissä oikeudellisissa puitteissa, joita meillä on eri kansainvälisistä ja kansallisista tai alueellisista sopimuksista kuin Istanbulin yleisopimuksista. Me haluamme ajaa niitä ratifiointia ja niiden täytäntöönpanoa. Tässä tehtävässä YK on erityisedustajana naisiin kohdistuvan väkivallan teemassa haluaisin todetaan, että EU-liittyminen Istanbulin yleissopimukseen lähettää vahvan poliittisen viestin, että naisen kohdistuva väkivalta pitäisi hävittää EU-ssa ja sen kaikissa jäsenvaltioissa. Minä olen vakuuttunut, että tämäkin keskustelu liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen vahvistaa ja nopeuttaa sen ratifiointi jäsenvaltioissa, jotka eivät sitä vielä ole tehneet, mutta myös EUn ulkopuolisissa maissa. Tämä on ennakkotapaus ja tärkeä sellainen, jos EU siihen liittyy, kun ajatellaan YK on vammaisyleissopimusta ja EUn parlamentin roolia siinä, kun me tätä käsittelimme valiokunnassa. Haluaisin myös korostaa tässä kuulemisessa, että kaikki EUn jäsenvaltiot ovat sopimuspuolina YK CEDO-sopimuksessa – Istanbulin sopimus ja tuo sopimus ovat yhteensovitettavissa täydentäviä välineitä. Aikaisemmin olin tehtävässä, jossa pystyin kehittelemään molempia välineitä. 12 vuotta olin seidovaliokunnan jäsen ja olen myös ollut mukana sitä tulkitsemassa. Kansainvälisellä tasolla olin mukana myös Euroopan neuvoston työryhmässä vuoteen 2008, joka halusi viedä eteenpäin tätä sopimusta naisen kohdistuvan väkivallan osalta. Ja myöhemmin minulla oli tilaisuus vetää myös erityistyöryhmää Istanbulin yleissopimuksen tiimoilta vuoteen 2010 asti. Minä mainitsen tämän siitä syystä, että Siidokin puuttuu kaikenlaiseen syrjintään naisten kohdalla, mukaan lukien myös naisen kohdistuva väkivalta. Istanbulin yleissopimus puolestaan ne liittyy nimenomaan naisen kohdistuvan väkivaltaan ihmisoikeusloukkauksena ja syrjinnän muotona naisiin kohdistuvia ja siksi vaikuttaa myös siihen, että voidaan poistaa muitakin naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja. Siksi Istanbulin yleissopimuksen hyvä ratifiointi eu on askel eteenpäin, kun pyritään torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta myös, että saadaan tasa-arvoa miesten naisten kesken. Minä haluaisin mainita myös sen, että kansainvälisenä teemapäivänä laadin yhteisen julkilausuman muiden alueellisten ja globaalien seurantamme menetelmien kanssa. Ne liittyvät kaikki naisiin kohdistuvan väkivaltaan ja tämä julkilausuma on täällä ilmeisesti saatavilla, tai ainakin minun verkkosivullani. Eli tämän hyväksyy myös komitea, joka seuraa Istanbulin yleissopimuksen toteuttamista. Tässä me totesimme vain nykyiset ongelmat jotka liittyvät naisiin kohdistuvan väkivaltaan, ja vedottiin kaikkiin valtioihin, että ne harjoittaisivat ennaltaehkäisiä ja syytetoimia rikollisia kohtaan. Tässä keskustelussa minä haluaisin osallistua yhteen osaan jalkulausumassa, jossa kehotetaan kaikkia esivaltioita mukaan ottamaan ja toteuttamaan naisten oikeuksien edistämistä. Siksi CEDOP yleissopimus ja Istanbulin yleissopimus ovat näin tosin tärkeitä. SED-komitea totesi, että EU-jäsenvaltiot raportoivat säännöllisesti kyllä, ja myös erityisraportoijat, kun vieraillaan EU-maissa, ja on selvä puute olemassa täytäntöönpanossa siinä, että hyväksytään kansainväliset standardit. Tästä syystä EUn ratifiointi jäsenvaltioiden rinnalla puuttuu tähän kaikkein tärkeimpään ja ongelmallisempaan yhteyteen kansainvälisen oikeuden kanssa siihen, että syöksytään kansallisella tasolla. Ja taataan myös se, että tämä huomioidaan lainsäädännössä ja myös täytäntöön pannaan. Se johtaa viime kädessä myös parempaan suojelunaisille ja tytöillä jäsenvaltiossa kautta EUn. Ja nyt lopuksi haluaisin lyhyesti mainita myös tehtäväni ja aloitteeni, joka liittyy naisiin kohdistuviin murhiin. Viime vuonna oli teemavuossa ja olen vedonnut kaikkiin YK jäsenvaltioihin perustaa seurantakeskus, joka liittyy naisiin kohdistuviin murhiin. Tämän vuoden julkilausumassa mukaan lukien kaikki alueelliset ja globaalit seurantakeskukset ovat tukeneet tätä. Minä olen vedonnut kaikkiin valtioihin, että ne keräisivät ja julkaisisivat näitä tietoja, virallista tietoa naisiin kohdistuvista murhista liittyen etniseen taustaan, sukupuoleen, syyllisen kohdalla ja ennen kaikkea mikä suhde on, on ollut rikollisen ja uhrin välillä. Syytetoimista tarvitaan tietoa yhtä lailla ja julkaistaan. Ja tämän lisäksi mekanismit kansallisella tasolla voisivat kaikki naismurhat analysoida, koska ei ole kyse pelkästään luvuista. Lukujen takana on naisia omine tarinoineen ja on kyse hyvin raasta ja väkivallasta, joka kohdistuu heihin ja heidän lapsiinsa. Kyse on ylipä, yleensä kumppaneista tai perheenjäsenistä. Jokaisen tapauksen analyysi auttaisi meitä ymmärtämään, minkälaisia puutteita, puutteita on ennaltaehkäisyjärjestelmissä, suojelujärjestelmissä, mitä pitäisi tehdä, että voidaan suojella tältä väkivaltaa lokakuussa. Esittelin oman raporttini yleiskokouksella YKssa liittyen uhrien määrään naismurhien takiaan. Olen Kiinassakin jotain, Argentiinassa käynyt ja siellä oikeusasiamies on tarttunut tähän aloitteeseen ja siellä on myös perustettu naismurhiin liittyvä seurantakeskus. Ja se liittyi niin jos muenos liikkeeseen, että jolla haluttiin päästä eroon kaikista uhreista. Georgian oikeusasiamies tarttui myös tähän aiheeseen ja monet kansalaisjärjestöt eri valtioissa ovat keräämässä tietoa naismurhista. Olennaisinta on kuitenkin, että tarvitaan virallista tietoa ja niiden tietojen analyysiä. Meidän täytyy käyttää tietoa näitä tapauksia välineenä e, e, e, ennaltaehkäistä tätä väkivaltaa. Minä kysyisin, kuinka moni teidän jäsenvaltioista on kerännyt tietoa naismurhista. Minä toivon, että ensi vuonna tähän aikaan kaikki EU-jäsenvaltiot voivat tarjota selkeää tietoa naismurhista ja on seurantakeskuksia myös ja ennaltaehkäisyä. Ja lopuksi minä toteaisin vielä, että EUn ratifiointi ja jäsenvaltioiden toimi toteuttaisi ne oikeudet, joita naisilla ja tytöillä pitää olla ilman väkivaltaa eläessään. Euroopan parlamentti ja parlamentin jäsenet ovat myös tässä vahvassa roolissa taaten näitä oikeudet. Kiitos. Thank you very much, Simonovic. Kiitokset tästä. Simonovic. Seuraavana Tiina Astola Euroopan komissiosta oikeuspääosastosta. Viimeksi tap- tavattuamme aloititte juuri työn ja Juuri tämä sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeässä asemassa pääosastossa, ja nyt haluaisimmekin kuulla komission näkökulman tähän aiheeseen. Kiitoksia puheenjohtajat, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensin haluan kiittää Euroopan parlamenttia sen tuesta komission ehdotukselle EUn liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen – Tämähän vahvistettiin viime viikolla Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Kaikki tiedämme, että naisiin kohdistuva väkivalta on pitkäaikainen suuri ongelma, joka uhkaa naisten turvallisuutta ja ihmisarvoa joka päivä. Eli toimintaa tarvitaan. EUn laajuinen tilanne heijastuu perusoikeusviraston 2014 raportissa. Numerotiedot olivat todella järkyttäviä. Kolmannes naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista tai väkivaltaa tai molempia ja 55 prosenttia on 15 vuotta täytettyään kohdannut seksuaalista häirintää. Tämän tyyppiset ongelmat kohdistuvat äh, siis äh, suuren äh, joukkoon kansalaisia ja häiritsevät näin näiden osallistumista sosiaaliseen ja taloudelliseen toimintaan. Ja tämä vahingoittaa näin myös mm, talouttamme. Eurobarometri, joka julkaistiin viime viikolla, osoittaa, että pitkä matka tässä vielä on kuljettavana, jotta tietoisuusongelmasta lisääntyy ja Äh, siihen myös tätä kautta voidaan puuttua. Ehdotamme, että Euroopan unioni liittyy Istanbulin yleissopimukseen. Äh, meillä on vahva lainsäädäntöpuitteisto ja meillä on vahvaa politiikkaa, jotta voimme nyt tätä kautta vielä vahvistaa yhdenmukaista äh, täytäntöönpanoa ja luonnollisesti vaatii huolehtia siitä, että täytämme kansainväliset velvoitteemme sekä kannamme vastuumme myös kansainvälisesti. Euroopan unionin on nyt ehdotettu liittyvän Istanbulin yleissopimukseen ja komissio on käynyt hyvin rakentavia keskusteluja, samoin neuvosto, jotta voidaan allekirjoittaa liittymissopimus. Niin kuin puheenjohtajavaltio Slovakia täysistunnossa Strasburgissa viime viikolla totesi, neuvottelut äh, neuvostossa ovat edenneet ja pidän erittäin äh, hyvänä tätä puheenjohtajavaltion kunnianhimoa äh, saada nyt aikaan päätös ja allekirjoittaa yleissopimus vielä tällä puheenjohtajakaudella. Myöskin niin kuin puheenjohtajavaltio totesi, tässä on tiettyjä oikeudellisia ongelmia jotka vielä on ratkaistava ennen kuin EU voi liittyä yleissopimukseen. Kyse on EUn yksinomaisesta toimivallasta, myös jaetusta toimivallasta, mutta myös osittain jäsenvaltioiden yksinomaisesta oikeudesta toimivallasta erityisesti rikosoikeuden alalla ja jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin täytyy laillisista syistä mm, osallistua tähän yleissopimukseen laillisista syistä, mutta myös siksi, että naisiin kohdistuvasta väkivallasta päästäisiin. Tästä yleissopimuksesta on tulossa sitova oikeuden väline, joka tulee osaksi lakia niin EU-ssa kuin se jäsenvaltioissa, ja tämä tulee vaatimaan täytäntöönpanossa panossa Ähm, sukupuoliulottuvuuden huomioon ottamista muun muassa uhrien asemaa käsittelevässä direktiivissä. Ja kun puhutaan tukipalveluista, ollaankin jo hyvällä tiellä, mutta yleissopimus on vieläkin konkreettisempi ja pragmaattisempi tietyissä kysymyksissä. Muun muassa äh, puhe on äh, ilmaisista ähm, palveluista, jotka ovat käytössä aina, josta voi uhri saada apua. Uhrien on voitava uskaltaa jättää väkivaltainen kumppani ja väkivaltaa väkivalta on äärimmäisen vaikea asia, joka vaikuttaa naisten elämään hyvin laajalti. Ja Istanbulin ää, yleissopimus tulee itse asiassa vaikuttamaan myös maahanmuuttajien vastaanotto-olosuhteisiin. Tämä tulee sekin olemaan sitova Jos Me teemme kovasti työtä, jotta saamme aikaan sopimuksen siitä, että Euroopan unioni allekirjoittaa yleissopimuksen ja sitoutuu sen määräyksiin. Tehän viime viikkoisessa päätöslauselmassa ne annoitte merkittävän ja hyvin ajankohtaisen tuen yleissopimukseen liittymiselle yli rajojen viime viikolla. Kaikissa prosessin vaiheissa myös sitten kun Euroopan unioni liittyy tähän sopimukseen kansallisten parlamenttien rooli on tärkeä, samoin Euroopan parlamentin rooli, eh, kun niillä on demokraattinen valvontavastuu. No, täällä on eh, komission jäsen Eurooppa viime viikolla jo ilmoittanutkin eh, Strasburgissa, että komissio tulee nyt keskittymään tulevan vuoden aikana naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, jotta siihen kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota ja puututtaisiin entistä vahvemmin. Kyse ei ole kuitenkaan vain tietoisuuden lisäämisestä, tiedotuskampanjasta. Me haluamme ottaa kaikki sidosryhmät mukaan, mm, jäsenvaltiot, eri ammattiryhmät, kansalaisjärjestöt. Meillä on ihan ruohonjuuritason aloitteita, kansallisen tason aloitteita sekä EU-tason aloitteita tulossa. Tällainen hajautettu lähestymistapa ja yhteinen toimintatapa tarjoaa eh, selvää eurooppalaista lisäarvoa. Ja tämä työ kulkee käsi kädessä, kun me valvomme EU-lainsäädännön eh, e täytäntöönpanoa ja katsomme, miten eh, sukupuolen kohdistuvan väkivallan uhreja suojellaan ja tuetaan. Komissiossa tullaan tekemään lainsäädäntöehdotuksia ehdotuksia eri äh, äh, vastuualueilla tämän väkivallan torjumiseksi. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva äh, väkivalta, jota, joka yhdistyy siirtolais- ja maahanmuuttokriisiin, on sekin hyvin tärkeä asia. Myös turvapaikan akujärjestelmässämme täytyy sukupuoli ulottuvuus ottaa huomioon. Meillä on myös mm, toimintasuunnitelma liittyen ulkosuhteisiin. Me pyrimme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, muun muassa sukuelinten silpomista myös Euroopan unionin rajojen ulkopuolella torjumaan. Komissio kiittää Euroopan parlamenttia kiittiä sen väsymättömästä tuesta komission taistelussa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja me olemme hyvin sitoutuneet kattavaan ja rakentavaan vuoropuheluun tällä, tässä asiassa sen kaikilla, kaikilta osin. Kiitoksia. Kiitokset komission edustaja Astolalle ja nyt seuraava puhuja on herra Filkil, joka on äh, äh, on työryhmän johtaja ja puheenvuoro 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia arvoisat edustajat. Minulla on ilo olla täällä puhumassa teille ja korot. Bildil ja edustaja Revo Dalonille yhteisesittelijöille. Minä edustan täällä neuvoston työryhmää, joka on maaliskuusta lähtien valmistellut tätä liittymistä. Komissio on lähettänyt kaksi ehdotusta neuvoston päätökseksi, toinen allekirjoittamiseksi ja toinen Istanbulin sopimuksen liittymiseksi. Alankomaiden pi kauden aikana tehtiin paljon töitä aiheeseen liittyen ja näihin ehdotuksiin liittyen kunnes me jatkoimme tästä työstä. Ja työryhmässä on keskitytty lähinnä toimivaltuuksien jakoon ja liittymisen laajuuteen. Nämähän liittyvät toisiinsa. Puheenjohtaja on välittänyt heinäkuussa jäsenvaltioille keskusteluasiakirjan, jossa käsitellään jäsenvaltioiden huolenaiheita ja komission esittämiä kysymyksiä. Me esitimme kysymyksiä, joiden kautta yritämme selvittää jäsenvaltioiden näkemykset ja syyskuussa pyysimme oikeudelliselta yksiköltä oikeudellista lausuntoa siihen, mikä, onko tässä kyse unionin yksinomaisesta toimivaltuudesta. Lausunto saatiin marraskuussa valmiiksi ja marraskuisen kokouksen jälkeen olemme kovasti pyrkineet saamaan kaikki jäsenvaltiot tämän ehdotuksen taakse yleissopimuksen allekirjoittamiseksi. Paraika valmistelemme työryhmän viimeistä kokousta meidän PI-kautemme aikana. Kokous järjestetään torstaina ja perjantaina tällä viikolla ja silloin keskustelemme näistä ehdotuksistamme. Joten nyt jäämme odottamaan jäsenvaltioiden kommentteja ja suunnitelmissa oli, että peikauden loppuun mennessä asia saadaan kuntoon ja me olemme edelleenkin asian suhteen optimistisia. Yleissopimuksen allekirjoittaminen olisi selkeä viesti sen suhteen, että nyt halutaan lähteä Euroopan unionissa aivan toiselle tielle taistelussa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Oikein paljon kiitoksia. Ähm. Kiitoksia kollega Filchik. Ennen kuin esittelen esittelijät, he tuota pikaa tulevatkin tänne. Niin, Kristiin, sinunhan pitäisi tulla tänne ylös. Ja Anna-Mari, sinäkin voisi tulla tänne Ruotsista meillä on suuri Konradsa Bildin paikalle kutsuma vierailijaryhmä ja toivottaisin heidät täten tervetulleeksi. Okay, so colleagues, um, so the... No niin, hyvät kollegat. Viimeinen osio tähän aiheeseen liittyen liittyy kollegoiden Corazza Bildin ja Revo de alustuksiin. Molemmat saavat viiden minuutin puheen, ajat Sen jälkeen me voimme siirtyä yleiskeskusteluun. Ja mikäli aikaa riittää, niin alustajat saavat vielä uudemman kerran puheenvuoron, mutta me haluamme tietenkin kuulla jäsenten kommentteja aiheesta. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Korratsa Bild, olkaa hyvä. Kiitoksia Claude. Onpa mukava olla tässä kuulemistilaisuudessa tänään Slovakian puheenjohtaja valtion ja komission kanssa yhdessä. On tärkeää, että eri toimielimet yhdistävät voimansa ja viime viime viikkoinen päätöslauselma, joka oli poliittiset rajat ylittävä, maantieteelliset rajat ylittävä, sai laajan tuen parlamentilta. Se oli rohkaiseva askel eteenpäin ja hienoa, että komissiokin näki sen tällaisena lisää vauhdin eteenpäin, jotta, jotta saadaan EU ja sen jäsenvaltiot mukaan yleissopimukseen. 14 jäsenvaltiota eivät vielä ole ratifioineet yleissopimusta. On tärkeää nyt tämä saada hoidettua ja täytäntöön pantua. Mistä tässä nyt puhutaan? Niin, mistä puhutaan? Titsiana nuori nainen teki itsemurhan, koska intiimejä seksikuvia hänestä Äh, sosiaalisessa mediassa levitettiin. Hän yritti saada ne pois internetistä, mutta ei tässä onnistunut. Sitten oli toinen nuori nainen, joka raiskattiin diskon vessassa. Hän oli humalassa. Kaverit laittoivat sosiaaliseen mediaan kuvia. Hänkään ei kestänyt äh, tätä tilannetta. Ja on niin monia tarinoita, monia, monia tarinoita. Ja kaikki nämä tarinat ovat ää, äh, ää, murtunut elämä ja kertovat tuskasta. Ja sosiaalisessa mediassa on uusi globaali pandemia, joka liittyy nyt siihen, että kotona naisia lyödään. 25. marraskuuta oli kansainvälinen naisiin kohdistettu tapahtuvan väkivallan torjumisen teemapäivä. Tuona päivänä kahden pienen lapsen edessä aviomies kuristi vaimonsa kuoli, kuoliaaksi. Väkivaltaa tapahtuu paitsi kodeissa, myös julkisissa paikoissa. Naiset pelkäävät mennä uimahalliin, pelkäävät, että heidät raiskataan vessassa. He pelkäävät, että äh, heidät äh, raiskataan äh, rockfestivaalien, musiikkifestivaalien aikanaan vaikka teltoissa he eivät uskalla siis lähteä enää näihin tapahtumiin. Väkivalta on niin laajalle levinnyt, että se on kaikkialla. Olen käynyt Kreikassa itse asiassa turvakodissa, jota EU rahoittaa. Samoin olen käynyt turvakodissa Ruotsissa. Ja haluan äh, onnitella kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisjärjestöjä, jotka huolehtivat näistä naisista ja tytöistä, jotka joutuvat äh, pakenemaan kodeistaan, koska heidän ja heidän lastensa henki on vaarassa. Äh, turvakodeissa he voivat toipua ihmisarvoisesti ja rauhassa ja pyrkiä palaamaan tavalliseen elämään. On myös aika sanoa ei seksismille. Tarvitaan kulttuurista naisten ja tyttöjen kunnioittamista. Stereotyyppejä on torjuttava. Uskonto ja kulttuuri eivät koskaan voi olla naisten alistamisen tekosyynä. Naisiin kohdistuva väkivalta vaatii nyt torjunnassaan mm, ponnisteluja meiltä kaikilta, myös maahanmuuttajilta. Heille on sanottava, että heidän on kunnioitettava meidän sääntöjämme, mutta viime viikolla täysistunnossa olin äärimmäisen järkyttynyt, kun tietyt äärioikeiston kollegat käyttivät naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jota on Euroopassa ollut satoja vuosia ja johon ovat syyllistyneet valkoiset eurooppalaiset miehet, käyttivät sitä nyt leimatakseen maahanmuuttajamiehiä. Tätä ei voida hyväksyä. Ja hyvät naiset ja herrat, suuri enemmistö Euroopan parlamentissa, joka niistä, jotka äänestivät äh, vastaan tai tyhjää, estävät äh, naisiin, äh, estävät naisten suojelemisen Eh, eh, eh, uhrien suojelemisen muun muassa äärioikeisto, kuten Ruotsin demokraatit. ja häpeän, että ruotsalaisetkin tähän syyllistyvät, ovat näin estäneet naisten suojelemista. On äärimmäisen tärkeää, ettemme tässä nyt vain syyttele näitä 14 jäsenvaltiota, jotka eivät ole ratifioineet sopimusta, niin paljon kyse on perinteistä. Istanbulin eh, yleissopimus ei ole EU, eh, e joka pakottaa jäsenvaltiot mihinkään. Kyse on Euroopan neuvostosta eikä Euroopan unionista. Kyse on Euroopan neuvoston yleissopimuksesta. Tämä on ensimmäinen eh, naisiin kohdistuva väkivaltaa kriminalisoiva kansainvälinen yleissopimus. Ja nyt jälleen äärioikeisto kääntää sen omia omaa agendansa äh, ajakseen, äh, omaksi hyödykseen. Jäsenvaltiot äh, ovat, osa on ratifioinut sopimuksen ja ne, jotka eivät ole ratifioineet, miksi eivät. Nyt vetoamme komissioon, että komissio käynnistää kattavan, rakentavan, jatkuvan vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa Voin ymmärtää, että on ongelmia, eh, mitä tulee yleissopimuksen tulkintaan esimerkiksi korvausten suhteen, samoin tuo asuinpaikkakysymys, johon viitattiin, samoin sitten eh, nämä tietyt eh, rajoitukset liittyen statukseen, mutta puhutaan näistä avoimesti, älkää pelkää nyt salailko varaumianne puheenjohtaja, suurin ongelma minun on ymmärtää niitä, jotka ideologisista syistä vastustavat yleissopimusta. Mitä yleissopimuksessa sanotaan? Luen tämän ihan nopeasti. Sukupuoli merkitsee sitä, että yhteiskunnassa on miehiä ja naisia ja jotkut pitävät tätä vääränä määritelmänä joka avaa sitten mahdollisuuden vastustaa perhettä, katolisia, uskontoa. Minun mielestäni tämä on väärä tulkinta ja tässä pyritään jälleen LGBT yhteisöä jälleen alistamaan. Ja jos vastustatte, niin kertokaa ihmeessä miksi, niin puhutaan sitten asiasta. Me olemme avoimia ja valmiita keskusteluun, mutta jotain on tehtävä. Kyse on väkivallasta. Väkivallasta. Vai onko tärkeämpää jatkaa ideologisella pohjalla. Puheenjohtaja, minun täytyy nyt kyllä puhua suoraan, koska viime viikon täysistunto tästä asiasta oli mielestäni järkyttävä osittain. Su- naisen sukupuoleen kohdistuva väkivalta kohdistuu naiseen siksi, että hän on nainen. Ja tämä ö, sukupuoleen kohdistuva väkivalta kohdistuu ö, naisiin aivan suhteettoman paljon. Miehet hyökkäävät naisia vastaan eri syistä, impulssin vuoksi, vihan vuoksi, alkoholin vuoksi. Eivät hyväksy sitä, että naiset ovat moderneja, riippumattomia, vapaita ja tekevät päätöksiä omista elämästään. Tästä tässä on kyse. Kyse on alistamisesta, eli yhdistäkäämme voimamme ja vedotkaamme jäsenvaltioihin, niin kuin teimme päätöslauselmassa, että täytäntöön pannaan kaikki nämä eri direktiivit ja ratifioidaan yleissopimus ja nopeutetaan näin sen voimaan astumista Euroopan unionissa. Ja lopuksi sanoisin vielä, että me EPPssä yhdessä Barbara Materan kanssa, joka on esittelijä Libe-valiokunnassa, jatkamme taisteluamme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Ja toinen esittelijä on kollega Rebo Dallon. Olkaa hyvä, Kristin. Madame la présidente, Kiitoksia puheenjohtajat. Minulle on erittäin tärkeää, että nämä kaksi valiokuntaa yhdistävät voimansa, jotta voidaan täyttää tämä vaatimus. Minulla on todella suuri kunnia myös, suuri ilo huomata, että neuvosto, komissio, YK, olemme tässä nyt samassa veneessä tämän asian puolesta ja käytän nyt tässä komission edustajan sanoja, että meidän todella täytyy hävittää ja juuria naisen väkivaltaa. Todellakin tässä hiljattain vietettiin teema naisen kohdistuvan väkivallan osalta, mutta te tiedätte, ei yksi päivä riitä, vaan tätä täytyy joka päivä tehdä. Tämä koskee kaikkia, eivät pelkästään tytöt ja naiset tule kyseeseen. Meidän täytyy saada pojat ja miehet täysin mukaan, jos haluamme muuttaa ajatustapoja siitä, mikä on naisten paikka ja rooli yhteiskunnassa. Väkivalta heijastelee rakenteellista eriarvoisuutta päätösarvo naisten ja miesten kesken ja monenlaista syrjintää, josta naiset kärsivät. Monet ovat sitä mieltä, että kun on kerran nainen, voidaan hyökätä ilman, että se on rikos. Se on normaalia, koska he sitä kirjasivat, koska he ovat naisia. Näitä ajatuksia ei voida hyväksyä, vaikka niitä Euroopasta löytyy. Niinpä moni nainen, vaikka uhri ei halua mennä ilmoittamaan tätä poliisille kärsimistä rikoksista, he vaikenevat ja kärsivät siinä ja pelkäävät kostoa vastuulliset ovat vähän huolestuneita oikeastaan, jos ajatellaan kuinka paljon syytteitä nostetaan tällaisissa rikoksissa, niitä on äärimmäisen vähän. On hyvä muistaa, että jotkut naiset ovat vielä haavoittuvampia väkivallan kohdalla, varsinkin että heidän sukupuolisuutautinsa tai sukupuoli-identiteettinsä on sellainen, tai ikä, vamma, alkuperä, tai jos heillä on maahanmuuttajan, pakolaisen, turvapaikanhakijan asema, ja Kiitos tästä myös kollega Polille erinomaisesta mietinnöstä, jonka viime keväänä hyväksyimme. Kyse on kaikista väkivallasta, joka perustuu sukupuoleen ja jota kohdistetaan kaikkiin naisiin ja tyttöihin. Tätä vastaan täytyy taistella. Euroopan unionilla on vahva vastuu myös antaa naisille samat oikeudet. Meidän täytyy vain vahvistaa tätä sitoutumista varsinkin, koska on hälyttävästi nähty, että jäsenvaltiossa on hyvin kirjava tilanne siinä, kuinka paljon suojelua tarjotaan. Me emme saa kohdituttamme tulokselle, me omaksu kokonaisvaltaista lähestymistapaa, tarjota suojaa uhreille, torjutaan väkivaltaa, syytetään syyllisiä ja tarvitaan tukitoimia. Me tarvitsemme täydellisiä oikeudellisia toimia, mutta myös muitakin toimia, sosiaalipolitiikkaa, koulutusta, valistusta, terveydenhoitoa tai kulttuuria. Tässä kansalliset toimivat viranomaiset, järjestöt, kansalaisjärjestöt tai paikalliset ja alueelliset järjestöt on otettava mukaan yhteistyöhön. Tämä lähestymistapa on nimenomaan Istanbulin yleissopimuksen ytimessä. Se on sitova yleissopimus, joka toimii monella tasolla, ennaltaehkäisyssä, syrjinnän torjunnassa, rikosoikeudellisessa toimissa, uhrille annettavassa suojelussa, erityissuojelusta, joka annetaan lapsille, mutta myös pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. On aivan välttämätöntä, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat kansainvälisen yleisopimuksen. Se on kunnianhimoinen, kun pyrkii torjumaan naisen kohdistuvaa väkivaltaa. Näin Euroopan unioni voi siihen rinnalla riittyä varauksitta täysimittaisesti, koska se antaa toimivaltaa myös EUlle monilla aloilla. Tämä on myös parlamentin viesti suurelta enemmistöltä, kuten Anna-Maria totesi, kun viime torstaina hyväksyimme yhteisen päätöslauselman ja todellakin äärioikeisto ei sen puolesta äänestänyt ja kyllä äärioikeisto joka kerta kun me teemme tällaisia ehdotuksia naisten puolustamiseksi äänestää tätä vastaan ja, ja tiedätkö mitä Marine Le Pen totesi presidenttikampanjassaan että hän e-, etusrintamassa puolusta naisten oikeuksia. No, tämäkin on tuotava julki. Yleissopimus on saatettava voin mahdollisimman nopeasti tarjoaa eurooppalaiset johdonmukaiset puitteet, jotta voidaan torjua ennaltaehkäistä naisen kohdistuvaa väkivaltaa ja sukupuolen perustuvaa väkivaltaa. Naisen kohdistuvan väkivallan torjunta ja naisten oikeuksien suojelu ylipäätään ei pelkästään voi olla jäsenvaltioiden varassa. EU voi tuoda lisää arvoa kiistatta ja olla koordinoivassa roolissa – se voi niin ikään auttaa keräämään lisää tietoja tästä lyttävästä huolestuttavasta ilmiöstä, koska meillä on räikeä puute siinä. Naisten ja miesten tasa-arvo ja oikeuksien suojelu ovat osa tätä periaatetta. Jotta se ei ole vain tyhjää puhetta, se täytyy toteutua käytännössä kunnianhimoisin hankkeen. Ensi vuonna me hyväksymme oma-aloitteisen mietinnön, joka keskittyy myös tähän kysymykseen. Me haluamme yleissopimuksen osalta osoittaa, miten paljon voidaan saada aika muutosta liittymällä yleissopimukseen. Me haluamme korostaa myös syytetoimien toteuttamista niin, että Euroopan parlamentti täytyy olla myös täytäntöönpanossa tärkeä osansa. Ratifiointi on yksi asia, täytäntöönpano on toinen tärkeä asia. Siinä tarvitaan myös riittävästi voimavaroja ja mahdollisimman paljon poliittista tahtoa. Me olemme kuitenkin vakuuttuneita, että direktiivi on varmasti seuraava vaihe naisen kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Näin direktiivin myötä se voidaan mahdollisimman nopeasti saada osaksi kansallista lainsäädäntöä myös yleisopimuksen puolesta. Ja näin se jäsenvaltioiden osalta on vielä vahvemmin toteutettavissa. Yleissopimus luo tasa-arvo naisten miesten kesken. Vaikka siinä on vielä pitkä tavalla edessä, emme voi jäädä toimimatta tässä vaiheessa. Meidän täytyy poliittisesti sitoutua konkreettisiin toimintaan, jotta päästään eteenpäin tässä arjen taistelussa. Minä haluaisin kiittää Euroopan komissiota sen sitoutumisesta tähän selvästi ja minä kiitän myös neuvostoa sen ponnisteluista, että mitä pikimmiten se etenisi neuvostossa, jotta voitaisiin ehdottaa Euroopan unionin allekirjoittamista tähän. Muchas gracias, señora. Suuret kiitokset edustaja Bonfoy. Niin kuin tiedätte, kello 12.30 meidän on äh, päätettävä tämä kokous. Äh, tulkkausosasto on luvannut meille 10 lisäminuuttia ja kiitämme heitä tästä jo ennalta. Nyt äh, lyhyitä yhden minuutin puheenvuoroja jäseniltä kultakin. Tässä täytyy nyt muistaa, että näin voimme varmistaa sen, että kaikki puheenvuoron pyytäneet saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä edustaja Besserra, olkaa hyvä. Jaha, olkaa hyvä, pyöristyspuheenvuoro. Jeżeli mamy tak mało czasu, a temat jest niezwykły. Kiitoksia paljon, kun aika on kortilla ja kyse on tärkeästä aiheesta, eli yleissopimuksen ratifioinnista. Ja ehdottaisinkin, että jatkamme kello 15 jälkeen, eli on jälkeen. Ja tietenkin keskustelu jatkuu vielä tuonempana, sillä meidän täytyy ottaa huomioon, että alustajat saavat äänestä kuuleviin, mutta myöskin parlamentaarikot. 14 minuuttia parlamentaarikon puheenvuoroksi ei riitä. Se, kun valitettavasti tämä ei ole mahdollista, koska kello 15 meillä on taas muita kokouksia ja esimerkiksi FEM-valiokunnalla on oma esityslistansa kello 15 libellä samoin omansa, joten me emme tätä yhteiskokousta voi jatkaa. Niin kuin sanoin, 10 minuuttia meillä on jäljellä aikaa, yksi minuutti kullekin ja koska tiedämme kuinka tärkeä tämä aihe on, otamme huomioon tämän jatkossa esityslistoja suunnitelmassamme, jotta voimme tämän tyyppisiä kuulemisia järjestää myös jatkossa. Nyt edustaja Becerra ja yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että täällä on näin paljon kiinnostusta Istanbulin yleissopimuskeskusteluun. Onhan tämä nyt aivan valtavan hienoa. On hienoa, että Euroopan parlamentti, Euroopan parlamentin jäsenet ja myös komissio ovat todella sitoutuneita Istanbulin yleissopimukseen ja myös neuvostolla on nyt avaimet käsissään allekirjoittaa todella sopimus niin, että ratifiointi saadaan hoidettua koko Euroopan unionissa. Haluan kiittää kahta esittelijämme Koratsaa ja tuota, heidän tekemästään työstä. Ja haluaisin muistuttaa, että Istanbulin eh, yleissopimus eh, on siis laillisesti sitova ja se perustuu ennaltaehkäisyyn, suojeluun, syyllisten kiinniottamiseen ja rangaista, rankaisemiseen. Ja nämä neljä pilaria ovat äärimmäisen tärkeitä, että ne on kyllä saatava hoidettua kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Skriper, yksi minuutti. Thank you very much for the... Kiitoksia kovasti puheesta. Kiitoksia kovasti, että täällä jotakin mainittiin se, mitä täällä parlamentissa, että minä, jos ajatellaan ihmiskauppaa, silpomiset, pakkoavioliitot, se on kamalaa, kamalaa, kamalaa. Mutta yhtä laille valitettavasti on kyllä sanottava, että mitä me kuulimme olivat ideologisia, puolellisia toiseen suuntaan kallellaan. Me Tämä on puolueellista argumentointia. Yleissopimus ei ole juurikaan auttanut naisia, jotka ovat kärsineet niissä maissa, joissa se on ratifioitu Turkissa. Siinä asetetaan naiset ja miehet vastakkain ja Brysseli vain sanelee, Tämä luo oikeudellisia ongelmia. Ei ole kyse vain yhdestä argumentista. Siellä on 14 maata tätä vastaan, kyllä sen tiedätte. Meidän pitäisi saada vaihtoehtoinen yleissopimus tämän sijaan, että kaikki jäsenvaltiot voivat sitä tukea ja ratifioida. Filicek, miksi Slovakia, joka on puheenjohtajavaltiona, haluaa jäsenvaltioiden ratifioimaan tämän yleissopimuksen. Se on ristiriidassa Slovakian julkilausuman kanssa itsemääräämisoikeudesta kulttuuriseettisissä kysymyksissä. Tammikuussa 2002 se saatiin. Miksei oikeusministeri Slovakiasta aikaisemmin aloittanut keskustelua kansalaisyhteiskunnan kanssa Istanbulin yleissopimuksen hyväksymiseksi? He sivutettiin kukaan hallituksesta kolme, neljä vuotta sitten käynyt keskusteluja. On. Selittäkää, miksi Yes Life ja Piispien järjestö Slovakiassa ei voinut käyttää hyväkseen tätä mekanismia, kun he vastustivat yleissopimusta. Entäpä syrjimättömyys ja moniarvoisuus siinä? Me olemme moni, monimuotoisuudessa yhtenäisiä. Ahora, Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Björk. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Haluan kiittää kahta yhteisesittelijää, Libe ja FEM esittelijöitä näistä esityksistä ja sitoumuksesta tähän äärimmäisen tärkeään työhön. Edeltäjämme FEMissä ja Libessä ovat jo vuosien ajan yrittäneet saada tätä asiaa esityslistalle ja nyt vihdoinkin tässä asiassa on saatu jo jonkinnäköistä edistystä aikaan. En nyt toista niitä ongelmia, joita taustalla on, siis sukupuolten väliset erot ja feministinen taistelu. QE-varjo esittelijä edustaja Kuneva pyysi minua nostamaan muutaman seikan esiin. Naiset, joita ei välttämättä yleissopimuksen kautta voida kattaa. Meidän täytyy korostaa myös heidän tilannettaan, esimerkiksi paperittomat naiset. Ja Bonfoy mainitsitte tämän ja se onkin juuri hyvin tärkeää. Tärkeää saada se tähän keskusteluun mukaan. Naiset, joilla ei ole oleskelulupaa, miten heidät, heitä suojellaan Ja niin kuin jotkut ovat maininneet, äh, mm, romaninaisten ongelmat, äh, musliminaisten, äh, joihin kohdistuu islamofobiaa. Musliminaisiin kohdistuu vihapuhetta ja väkivaltaa, samoin vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta, transhenkilöihin ja lesboihin kohdistuva väkivalta ovat asioita, jotka tulee myös ähm, ottaa huomioon yleissopimusta ratifioidessa. Samoin haluaisin täällä parlamentissa nostaa esiin, ja tämä on meidän tehtävämme, kokonaisvaltainen tehtävä. Voimme tehdä hyvän työn ratifioidessamme, mutta kun puhutaan turvapaikka- ja pakolaispolitiikasta, niin usein tämä menee ristiin naisten oikeuksien kanssa ja samoin sitten hallinnot tietyissä jäsenvaltioissa. Täytyy sanoa, että tämä on ensimmäinen askel. Tarvitaan EU-laajuisia laillisia oikeudellisia välineitä, jotta saadaan kitkettyä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta me tietenkin jatkamme suositustemme esittämistä. Kiitos esittelijöille, kiitos. Kiitokset edustaja Björk. Seuraavaksi edustaja Ränkke. Thank you, Madam Chair. Ruopuinilta kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen puheenjohtajavaltion edustajalle. Saitte kerrottua jo jotain, miten yritätte saada vakuuttuneiksi mahdollisesti poikkiteloin heittäytyviä jäsenvaltioita. Parlamentissa enemmistö tukee tätä, komissio haluaa edetä, joten kyllä meidän pyr- pitäisi pyrkiä välttämään sitä, että neuvosto on tässä vastahakoinen. Jos on olemassa jäsenvaltioita, joilla on olemassa epäilyksiä, niin mihin ne perustuvat, ja voisitteko nimetä nämä jäsenvaltiot, niin mehän voisimme olla suoraan näihin valtioihin yhteydessä, niin kuin yhteis- esittelijä totesi, niin meillä on kyllä mahdollisuuksia saada tämä tätä kautta hoidettua, ja me kyllä kaipaamme tällaista Äh, avoimuutta. Kiitoksia. Noil. Kiitokset. Erityisesti kiitos siitä, että puhuitte lyhyesti. Edustaja Noil, korkeintaan minuutti. minuutti. No vain minuutti. Neuvosto ja komissio pelaavat yhteen. Kun puhutaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta, niin komissio haroi vastaan. Nyt taas neuvosto ja tämähän tarkoittaa sitä, että aina naiset vain ovat pyytäjän roolissa. Me pyydämme strategiaa, enemmistö kyllä löytyy, mutta me emme saa strategiaa. Me pyydämme Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanoa, enemmistö löytyy, ja nyt herää kysymys, että saammeko tämän sopimuksen vaiko emme. Se, että naisten tahto ohitetaan, on myöskin eräänlaista rakenteellista tässä talossa valitettavasti esiintyvää vakivaltaa. Naisten tahto on selkeästi luettavissa ja mehän edustamme puolta koko yhteiskunnasta. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Durek minuutti. Dziękuję bardzo. E, Malin Björk mówiła 2 minuty i 15 sekund, ja też wykorzystam. E, Kiitokset. Malin Björk puhui 2 minuuttia 15 sekuntia, niin pitkään haluan minäkin puhua näin ollen. Ennen kaikkea haluaisin e, viitata Simanovicin puheenvuoroon siitä, että välitämme ja meidän on välitettävä selkeä poliittinen viesti, mutta tällaiset eh, signaalit luonnollisesti on lähetettävää eh, voimassa olevan eh, lainsäädännön puitteissa. Meillähän on toimivalta jako. Kuka on yleissopimuksen täytäntöönpanosta vastuussa, sekä puolikas, joka on sen ratifioinut, vaiko EU? Tämä on oikeudellista imperialismia eikä sillä ole mitään sen kanssa tekemistä, että suojellaan naisten oikeuksia tai turvallisuutta. Ja tässä minulla olisikin komissiolle konkreettinen kysymys. Jos yleissopimusta ei ratifioida, niin kuin esimerkiksi Saksa ei ole tehnyt, eikä puolet jäsenvaltioista ole tehnyt, voidaanko se nähdä sitten todisteena siitä, että näissä maissa hyväksytään naisiin kohdistuva väkivalta? Näinkö on? Toinen kysymykseni vielä komissiolle Maastrichtin mm, sopimuksessa, kun äh, sopimusta valmisteltiin ja sitten neuvoteltiin äh, tämän jälkeen niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka liittyivät EU-hun myöhemmin, niin onko naisiin kohdistuva väkivalta aiheena äh, ollut käsitteellä aiheena, joka ei kuulu ihmisoikeusalaan? Varmaankin molempiin kysymyksiin vastaus on ei. Jos näin on, niin sanokaa tämä avoimesti. Minun mielestäni kyse ei ole naisten turvallisuudesta, vaan kyse on siitä, että Euroopan unioni saa mahdollisuuksia puuttua jäsenvaltioiden sisäiseen politiikkaan ja järjestykseen. Koratsa Piltiä haluan sydämellisesti kiittää näistä kahdesta esimerkistä, jotka mainitsitte nämä kaksi tyttöä. Nämä ovat hyviä esimerkkejä, koska ne osoittavat tekopyhyyden tässä yleissopimuksessa. Artiklassa 12 nimittäin puhutaan perinteistä ja mm, Esimerkiksi Saksassa tietyissä mm, ryhmissä on paljon pakkoavioliittoja. Siis solidaarisuuden nimissä nyt sitten viette puheenvuoron kahdelta kollegalta, kun aika on jo loppunut. Kiitos oikein paljon. Nyt sitten kaksi, eh, kaksi puhujaa, jotka olivat vielä jäljellä, eivät saa puheenvuoroa teidän vuoksenne. Puhujan mikrofoni ei enää ole päällä. Signora Petir, tiene la palabra. Edustaja Petir, puheenvuoro on teillä, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja Minuutti vain sanoi puheenjohtaja enempää. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos herra Jurek haluaa jatkaa, hän saa sitten minun minuuttini. Jatkakaa vain, jos haluatte minun minuuttini, niin voitte sen ottaa. Quien, quien hace, quien, quien lleva los usos. Puheenjohtaja täällä johtaa puhetta ja antaa puheenvuorot. Jos Petir ei halua puheenvuoroaan käyttää, Herra Visnikalla on minuutti nyt. Ja nyt olemme jo lopettelemassa ne kymmenen minuuttia, jotka me saimme. Przewodnicząca, pani Rouva puheenjohtaja, täällä ilmapiiri on hyvin kireä. Protestoin tätä vastaan ja protestoin sitä, että täällä ei anneta mahdollisuutta ilmaista omia ajatuksia näin tärkeästä asiasta. Tämä yleissopimus, josta puhumme, on tällaista sosiaalista insinöörityötä, koska tässä ei ole tarkkaan määritelty muitakaan ongelmia, alkoholi, huumausaineiden käyttö, ette puhu missä nähtävissä oleva väkivalta. Tämä kaikki jää ulkopuolelle ja ettekä puutu ollenkaan väkivallan lähteisiin. Aina vain puhutaan näistä stereotypioista, naisista ja miehistä ja äideistä ja isistä. Te viittasitte kylläkin LGBT-ihmisten syrjintään, mutta meidän täytyy puuttua juuri näihin syihin, kristillisiin arvoihin meidän tulee tukeutua ja Sanon kyllä ponnekaasti, että vastustan väkivaltaa ja haluan, että ääneni saa kuuluvuutta. Puolan lainsäädäntö takaa naisille sentään samanlaisen suojan tason kuin tämä yleissopimus. Ihmisoikeusviraston tutkimus on osoittanut, että Puolan valitsemat ratkaisumallit ovat tehokkaampia kuin yleissopimuksen tarjoamat, joten tämä on kyllä kaikkea muuta kuin mihin täällä pitäisi pyrkiä. Kiitoksia. Ymmärrätte varmaan puheenjohtaja jakaa puheajat parhaan kykynsä mukaan. Kaikki puheenvuoroa pyytäneet Äh, saivat puheenvuoron yksi per ryhmä. Nyt äh, äh, kiitämme vielä tulkkeja, jotta saamme päätettyä kokouksen, niin puheenvuoron saa edustaja Bonfoa. Varmasti ne, jotka jotkut täällä puhuivat, eivät kovin suurta enemmistö täällä edusta, onneksi. Se vain osoittaa, että oikeusvaltion periaatteen kunnioittamisessa EU-ssa on yksi asia, mutta naisten kohdalla puolet maailman väestöstä, niin kyllä siinä on kyse myös miesten oikeudesta aina. Te voitte kyllä luottaa tässä Euroopan parlamentin enemmistöön, että se tätä puolustaa. Sillä on mitään tekemistä itsemääräämisoikeuden kanssa, että on ne samat oikeudet kaikille naisille, elivät missä tahansa Euroopassa. Ila, ila ultima. Ja aivan viimeinen sanaa. Äh, Simonovic, olkaa hyvä. Thank you very much. I have tried to explain... Paljon kiitoksia. Minä olen yrittänyt selittää SIDO- ja Istanbul-sopimusten välisen suhteen. Oikeastaan kaikki jäsenvaltiot allekirjoittavat SIDO-sopimuksen ja ongelmana on se, että nämä artiklat siirtyvät ikään kuin suoraan Istanbulin yleissopimukseen. Istanbul tarjoaa viitoitusta ja se on tärkeä väline, jotta vielä nopeammin voidaan taistella tätä väkivallan muotoa vastaan. Ja positiivisena viestinä todetakoon, että Kroatian pääministeri juuri ilmoitti, että Kroatia aikoo ratifioida Istanbulin sopimuksen. Toivottavasti kaikki muut toimivat näin, sillä velvoitteet löytyvät jo Siidon yleissopimuksesta. Kiitoksia. The last. Kiitos. Neuvosto Fieldik yksi minuutti. Yes, thank you. I would just like to say... Ihan sen verran vain sanoisin, että muistuttaisin jollekin arvoparlamentin jäsenille, että neuvoston päätökset tehdään jäsenvaltioiden voimin, ei kukaan muu niitä tee. Ja jos jäsenvaltiot päättävät liittyä yleissopimukseen, allekirjoittaa se, niin se on sitten heidän päätöksensä. Emme vielä tiedä, kuinka ailarintamalla rintamalla liitytään. Eli siinäkin on vielä mielenkiintoista odotettavaa. Ja sitten sen verran sanoisin myös, että puheenjohtajavaltio Slovakia vain jatkoitti aloitettua työtä. Emme painosta tässä millään tavallaan. Sanoisin, että neuvostossa yksikään jäsenvaltio ei ole osoittanut että olisi mitään ongelmia sisällön kanssa. Kaikki keskustelut liittyivät unionin toimivaltaan yleissopimuksen valossa. Yksi jäsenvaltio ole maininnut mitään ongelmia sisällön osalta. Kiitos. There's no more uh, time. The temperatures have gone. Aikaa ei ole enää olemassa tarjolla tulkit lähtevät. Oikein paljon kiitoksia. Um, Haluaisin kiittää tästä hyvästä keskustelusta ja siitä, että tämä kokous ja kuulemistilaisuus järjestettiin. Me jatkamme kokoustamme iltapäivällä kello kolme. Kiitoksia.